sopimukseen tulevalla kaudella. Pahoittelen, että tämä ei onnistunut jo nyt, mutta toivon, että kolmikanta voisi käynnistyä syyskuussa. Me olemme kaikki sitoutuneita saamaan aikaiseksi Euroopan, joka suojelee ja jossa kansalaiset voivat kokea olonsa turvalliseksi. Sen takia rohkaisen teitä tukemaan tämän lainsäädännön keskeisiä seikkoja huomisessa äänestyksessä niin, että saamme olemassa olevat turvallisuusaukot umpeen ja voimme jatkossakin rakentaa turvallisempaa unionia kaikille kansalaisille. Nyt haluaisin vastata kreikaksi äh, ystävälleni edustaja Marjakselle. Me keskustelemme äärimmäisen tärkeästä aiheesta – se, mitä kysyitte minulta, ei oikeastaan liity ollenkaan siihen, mistä nyt keskustelemme, mutta ymmärrän, että tämä on teille arka aihe. Pyydänkin teitä lähettämään minulle kysymyksenne kirjallisesti ja vastaan teille sitten kirjallisesti. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Kaksi minuuttia puheaikaa saa esittelijä jo. olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos hyvät kollegat, kiitos puheenvuoroistanne kansanpuolueille ja itselleni. Meille on tärkeää, että pidetään kiinni järjestelmän vaikutusalasta ilman tätä uudistusta. Se menettää paljon arvostaan. Me emme tarvitse, silloin palvele hyvin kansalaisia, <clears throat> jos me emme saa tätä parannettua. Mitä tulee siihen, että olemme kansalaisten edustajia, meillä on velvollisuus myöskin puolustaa heidän etujaan ja olemme tilivelvollisia kansalaisten suuntaan äänestyksissä, joita tässä talossa järjestetään. On totta, että jokainen mielipide on laillinen, perusteltu, mutta olkaapa varmoja, että te, he, jotka ajattelette, että kultaisia viisumeja ei pitäisi tarkastella tarkemmin ja te, jotka eivät halua paremmin suojella lapsia, heidän täytyy kyllä selittää omat toimensa äänestäjilleen. Haluan kiittää varjoesittelijöitä hyvin rakentavasta toiminnasta ja haluaisin myöskin laajentaa kiitokset henkilöstölle, tämän talon sihteeristölle ja Euroopan komission yksiköille. Te kaikki olette olleet olennaisia tämän tuloksen aikaansaamisessa. Kiitos. Kiitos. Näin päätämme tämän keskustelun. Aiheesta äänestetään huomenna. Seuraava kohta esityslistalla on edustaja Dallin mietintö, jonka aiheena on turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto. Annan puheenvuoron esittelijälle. Edustaja Dalli, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Grazie, chair, komissaario, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari. Haluan myös kiittää varjoesittelijöitä tehdystä työstä. Olemme käyneet useita keskusteluja eurooppalaisista arvoista, solidaarisuudesta ja ihmiselämän arvosta. Hyvin usein on myös mainittu se, että meidän prioriteettimme Euroopan kansalaisten edustajina on suojata heidän oikeuksiaan. Ja meidän pitää tehdä myös päätöksiä myös silloin, kun ne eivät ole niin suosittuja. Hyvin pitkään tämä maahanmuuttokysymys jäi syrjään. Ehkäpä siinä toivossa, että se ratkaisisi itse itsensä. Näin ei kuitenkaan käynyt, eikä nyt käy myöskään näin. Se on johtanut siihen, että moni on tuntenut itsensä etäiseksi Euroopan unionista. Tämä, ja vastapainona Euroopan unionin toimielinten täytyy nyt tehdä kova työtä, jotta ne voisivat palauttaa kansalaisten luottamuksen. On fakta, että Euroopan unioni on ryhtynyt erilaisiin toimenpiteisiin eh, maahanmuuttokysymyksen ratkaisemiseksi. Euroopan parlamentti on mennyt eteenpäin kohti yhteistä turvapaikkajärjestelmää, joka pohjautuu taakajakoon Euroopan neuvosto on jumittanut erittäin tärkeitä päätöksiä. Ja tästä päästään nyt sitten edessämme olevaan rahastoon, rahastoon, joka on arvoltaan yli 10 miljardia, jota Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot voivat hyödyntää jotkut ovat sitä mieltä, että maahanmuuttokysymys täytyisi hoitaa Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. Todellisuutta kuitenkin tänä päivänä on se, että monet EU-maat tarvitsevat rahoitusapua vastatakseen niihin ongelmiin, joita niillä on edessään. Tämänkaltainen tuki osoittaa, että meidän täytyy toimia sen politiikan täytäntöönpanemiseksi, joka on solidaarista. Minä tulen Maltalta, maasta, jonka kansalaiset ymmärtävät sen, mitä ulkomailla asuminen merkitsee. Me olemme maana ter- toivottaneet tervetulleeksi ihmisiä, olemme pelastaneet ihmishenkiä, olemme kantaneet vastuumme ja osoittaneet solidaarisuutta myös muita EU-maita on, jotka eivät ole kääntäneet tälle ongelmalle kasvojaan. komissio varmasti tietää, mitä tarkoitan. Olin myös ilahtunut nähdessä, että valiokunta on ottanut solidaarisuuskysymyksen osaksi tärkeän, tärkeäksi osaksi tätä rahastoa. Kaupungeissa ja kylissä me voimme nähdä, minkä näköistä työtä alue- ja paikallisviranomaiset tekevät, kuten myöskin kansalaisjärjestöt. Jotta, voit, jotta näin voitaisiin vähentää sitä taakkaa, joka maahanmuutto kohdistaa yhteiskuntaamme. Meidän täytyy myös ottaa huomioon alaikäiset yksin matkustavat maahanmuuttajat. Olen kovin tyytyväinen siitä, mitä valiokunta on sopinut tässä suhteessa. On myös tärkeää huomioida, että rahaston nimessä viitataan myös kotoutumiseen, jota ymmärretään yhtenäisten yhteiskuntien merkitys. 10 miljoonaa jotain käyttää EU-jäsenvaltioiden auttamiseen tällä alalla, varsinkin niiden, joihin ongelma vaikuttaa eniten. Ja meidän täytyy täytäntöönpanna näin eurooppalaista turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa, mikä myös merkitsee sitä, että rahastoa täytyy hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, varsinkin kun kyseessä on ainoa sisäinen väline, jonka avulla voidaan pureutua maahanmuuttokysymykseen Euroopan jäsenvaltioissa. Jotta voitaisiin pureutua laittomaan maahanmuuttoon, meidän täytyy kohdentaa toimemme maissamme, kuten myöskin kolmansissa maissa – ja tämän rahaston pitäisi olla täydentävä työkalu. Sen pitäisi edesauttaa sellaisia välineitä, joiden avulla autetaan kolmansia maita. Emmekä oleta tämän välineen täyden, hoitavan niitä asioita, joita muualla ei hoideta. Yhteinen turvapaikkajärjestelmä, solidaarisuus ovat tärkeitä osia tässä toiminnassa. Ja vähimmäismäärät on suunnattu tähän ne ovat olemassa, jotta rajoitettaisiin joustavuutta ja samalla painotetaan sitä, että jokaisella tavoitteella on erittäin tärkeä rooli, kun varmistaudutaan siitä, että yksikään maa ei jää jälkeen. Meidän tulee varmistautua siitä, että jokainen maa hoitaa oman roolinsa tässä solidaarisuuden ja vastuunkantamisen ketjussa ja kun me todella uskomme sen, mitä olemme sanoneet viimeisen viiden vuoden aikana solidaarisuudesta, niin silloin meidän täytyy myöskin tehdä sanoistamme totta. Kiitoksia. Kiitokset eh, esittelijälle, kiitoksia edustaja Dalli ja haluan vain sanoa että tänä iltana eh, haluaisin että pidämme puheajoista kiinni nimittäin emme voi lopettaa tätä istuntoa puolenyön jälkeen so we have to be relatively stringent with speaking times because we cannot stop after midnight. Emme voi siis jatkaa yli puolen yön, sanoo puhemies. Commissioner Avramopoulos, you have the floor. Komissaari Avramopoulos, olkaa hyvä. Kiitos, hyvät kollegat edustaja Dalli. Komissio pitää hyvänä sitä, että Euroopan parlamentti on nopeasti mietinnön valmistamisessa, joka kos... Mm, mietintöä koskevat kolmea tärkeää asiaa tänä iltana. Ennen kaikkea uusi turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto. Monet asiat, joita ovat luonteeltaan horisontaalisia ja koskevat kaikkia kolmea rahastoa. Aion korostaa sitä, että minä toivon, että neuvosto pian hyväksyy neuvotteluvaltuutuksen. Maahanmuutto ja turvallisuus tulevat olemaan päähuolenaiheita kansalaisillemme tänään. Me tarvitsemme riittävästi resursseja ja tukitoimia näillä alueilla poliittisten prioriteettiemme mukaisesti, täydentäen sitä, mitä kaikki muut EU-rahastot tekevät. Nykykaudella tukea on annettu noin miljoonalle turvapaikanhakijalle. Sen lisäksi on annettu myöskin integraatiotukea 3,4 miljoonalle kolmannen maan kansalaiselle. Mikään tästä ei olisi ollut mahdollista ilman unionin budjetista saatua tukea. Asiat voivat muuttua ja meidän rahoituksemme täytyy olla joustavaa yksinkertaistettua ja sellaista, että se vähän soveltaa eri tilanteissa. Ja siksi ehdotamme sitä, että vahvistetaan budjettia maahanmuuton osalta ja rajainen hallinnan ja turvallisuuden osalta 36 miljardilla jaksolle 2021-2027. Ja tästä 10,4 miljardia on varattu turvapaikka- ja maahanmuuttorahastolle. Tämä heijastelee poliittista merkitystä, jonka komissio näkee olevan siinä, että paremmin hallinnoidaan maahanmuuttoa, rajoja ja turvallisuushaasteita. Minä tiedän, että tämän näkemyksen jakaa myös Euroopan parlamentti. Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto tulee antamaan tukea yhteisen turvallisuuspaikka- ja turvakerjestelmän vahvistamiseksi, laillisen maahanmuuton tukemiseksi ja se tulee antamaan integraatio, kotoutumistukea kolmansien maiden kansalaisille. Näillä tavoitteilla se tulee antamaan myöskin houkuttimia integraatiotoimille paikallisella ja alueellisella tasolla, kuten kielikursseille ja suuntautumiskursseille kansalaisille ja tukee myöskin asuttautumista ja solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken. Tämä järjestelmä tulee myöskin helpottamaan siihen, miten suhtaudutaan säännölliseen maahanmuuttoon tukien henkilöitä, joilla enää ei ole oikeutta oleskella unionin alueella mutta, ja heidän palauttamistaan, mutta jotta olisi riittävästi budjetissa varoja, pitää antaa myöskin joustavuudelle mahdollisuus rahastojen puitteissa. Me tarvitsemme rahoitusvälineitä, joilla voimme tukea EUn politiikkaa ja prioriteetteja sillä tavoin, kun ne kehittyvät aina vuoteen 2027 asti. Rahoitusvälineet, joilla voidaan tukea jäsenvaltioita, ovat tarpeen silloin, kun jäsenvaltiot niitä tarvitsevat. En voi korostaa riittävästi joustavuutta. Joustavuus perust on luotu kaikkiin kolmeen rahastoon, joista tänä keskustelemme. Ja myöskin äh, puolivälin äh, tarkistus mahdollistaa sen, että 50 prosenttia rahoitusta voidaan äh, jakaa tarpeiden mukaan ja EUn prioriteettien mukaan tiettynä ajankohtana. Samaan aikaan rahoituksesta mm, tulee menemään riittävästi myöskin jäsenvaltioille, että voidaan tukea niiden tekeviä suunnitelmia, että rakottaa myöskin jäsenvaltiot voivat suunnitella pitkän tähtäyksen investointeja. Olemme päättäneet myöskin yksinkertaistaa toimeenpanoa, rahantojen hallintoa yksinkertaistaan käyttäen yksinkertaista säännöstöä, joka koskee yhteisesti hallinnoituja rahastoja. Olemme myöskin luoneet synergiaa. Olemme pyrkineet saman aikaan johdonmukaisuutta to, toimintaan ja myöskin niin, että otetaan huomioon turvallisuus- ja maahanmuuttoaspektit eri rahastoissa unionissa. Integraatio, mitä, joka koskee kolmansien maiden kansalaisia, radikaalistumisen estämistoimet, yhteistyö julkisten hallintojen kanssa ovat näitä asioita. Komissio tässä vaiheessa on kuitenkin sitä mieltä, että on korostettava, että Euroopan parlamentti ehdottaa esteitä, jotka ovat esteen nimenomaan rahastojohtaville käytölle, jota komissio ei voi hyväksyä. Vähimmäiskäyttöprosenttiaste on este joustavuudelle. Jäsenvaltiolla on erilaisia tarpeita ja ne kohtaavat erilaista painetta. Niin täytyisi voida ohjata EU-rahoitusta sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Sen lisäksi ehdotus merkitsisi tilanteen sellaiseksi, että rahastot olisivat vähemmän joustavia kuin nykykaudella. Ja tätä kautta lisääntyi myöskin hallinnollinen ja seurantataakka. Se, että luodaan lousta, kestävää kumppanuutta äh, alkuperämaiden kanssa ja kautukumaiden kanssa on ollut tämän politiikan keskeinen kysymys äh, alusta lähtien. On tärkeää, että voidaan vastata haasteisiin, se on mahdollista tätä kautta. Minä erityisesti painotan sitä, että se, että asetetaan maksimiraja ulkoisille toimille ja sallitaan yhteistyö vain poikkeustapauksissa, ei pelkästään vaikuta joustavuuteen varastojen käytössä, vaan myöskin siihen, että saavutetaan maahanmuutto- ja turvallisuustavoitteet, joita unionilla on on ehdotettu erittäin voimakasta ehdollisuutta, joka koskee 30 prosenttia vastaanottokyvystä jäsenvaltioiden osalta, jotta ne voivat hyötyä lisärahoituksesta puolivälin yhteydessä. Ja tämä liittyy myöskin temaattiseen fasiliteettiin, joka pantaisiin toimeen delegoidulla säädöksellä, mikä ei ole mahdollista juridisesti. On tärkeää, että saamme asiat oikein ja suunnittelemme välineet niin, että ne kestävät ajan hampaan. Kiitos kiitokset komissaari avramopoulos ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron kollega elly schlinille joka puhuu kehitysvaliokunnan nimissä olkaa hyvä yksi minuutti. arvoisa e puhemies Kiitos komission jäsen. Haluan kiittää esittelijä Miriam Dallia hänen tekemästään työstä tärkeässä aiheessa ja kiitän myös DEVE-valiokunnan kollegoita. Pyrimme varmistamaan, että uusi ulkoinen ulottuvuus tässä rahastossa ottaa huomioon mahdolliset vaikutukset kolmansiin maihin ja että ei synny päällekkäisyyttä sellaisten välineiden kanssa, joita käytämme eh, köyhyyden poistamiseen ilman ehtoja liittyen palautuksiin. Rahastolla halutaan äh, saada tuloksia aikaan. Tarvitaan myös riittävät resurssit, jotta äh, kotouttaminen onnistuu ja myös laillisia keinoja tulla Euroopan unioniin. Tätä välinettä ei pidä käyttää äh, palautusten kannustamiseen. Niitä ei voida toteuttaa, jos ei vaikutuksia arvioida alkuperämaihin. Siellä täytyy myös ottaa huomioon vastaanottokyky. Liben kanta parantaa huomattavalla tavalla komission ehdotusta ja myös otsikossa otetaan huomioon kotouttaminen. Täytyy olla laillisia väyliä tulla EU:hun. Kiitokset kollega Schlein. Ja sitten seuraavaksi budjettivaliokunnan nimissä eh, kollega Daniele Viotti, yksi minuutti, olkaa hyvä Grazie, Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen Avramopoulos. Yli 10 miljardia euroa annettaisiin seitsemälle vuodelle tälle uudelle rahastolle. Se on lähtökohta, jotta saamme vihdoin ja viimein eh, turvapaikkamaahanmuuttoa ja kotouttamispolitiikkaa ja osoitamme näin solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken. Me tiedämme, että maahanmuutto on globaali ilmiö. Eh, se koskee koko Euroopan unionia. Meidän täytyy jatkaa äh, paikallisten kotouttamishankkeiden rahoittamista. Meillä on myös malleja esimerkiksi Italiasta ja siellä ministeri Salvini niitä nyt peruuttaa kovalla vauhdilla ja se johtaa vain epävarmuuteen, epä, äh, se johtaa turvattomuuteen. Äh, kyse on turvallisuudesta. Italian ministeri ministerin mielestä, mutta pitkällä aikavälillä täytyy kyllä huomioida äh, maahanmuutto. Ja tätähän äh, turvallisuus ei tarkoita. Populistiset äh, hallitukset käyttävät myös tätä salia hyväkseen ja haluavat ratkaista maahanmuuttokysymyksen aivan toisella tavalla ja käyvät jatkuvaa vaalikampanjaa tästä aiheesta. Sitten Dublin-kysymys Orban, Kurtsi ja muut Euroopassa. Katsokaa puhemies tätä salia. Ei siellä ole Italian edustajaa yhtään paikalla riveissä maa, joka todella tarvitsisi sitä, että olisi keskustelemassa näistä kysymyksistä. Kiitos vielä komissiolle, komission jäsenelle teidän tekemästänne työstä ja kiitos kollega Dallille. Kiitokset kollega Viotti. Ja sitten siirrymme ryhmien puheenvuoroihin ensimmäiseksi EPP-ryhmän nimissä edustaja Jeroen Lenars olkaa hyvä on kaksi minuuttia. Thank you, thank you very much. puheenjohtaja. Maahanmuuttokriisi on ollut yksi kaikkein suurimmista kriiseistä EU-historiassa ja yksi asia on viime vuosina tullut selväksi. Se on se, että meidän täytyy vahvistaa eurooppalaista toimintaamme. Uusi Maahanmuuttorahasto on tässä suhteessa tärkeässä roolissa ja komissaari Avramopoulusta haluan kiittää siitä, että hän on kolminkertaistanut varat tässä suhteessa. EPP on sitä pyytänyt ja olen kovin ilahtunut siitä, että komissio teki näin. Jotta saisimme kuitenkin oikeita tuloksia, me tarvitsemme pelkästään riittäviä resursseja, me tarvitsemme myös joustavuutta. Meidän täytyy mukautua niihin haasteisiin, joita meillä edessämme on. Ja me tarvitsemme tasapainoa eri tavoitteiden välillä, johon tämä rahasto pyrkii. Ymmärrän sitä turhautumista, jonka komissaari ilmaisi puheenvuorossaan, sillä se joustavuus ja tasapaino, joka alkuperäisessä edustuksessa oli, on nyt ehkä hiukan hävinnyt, kun se on kulkenut tämän talon läpi. Meidän täytyy keskittyä lailliseen maahanmuuttoon ja samalla on kiinnitetty liian vähän huomiota laitoman maahanmuuton torjumiseen. Esimerkiksi pakolliset vaatimukset, jotka ottaisiin käyttöön, niitä ei oteta käyttöön laittoman maahanmuuton kohdalla tai palautuksissa. Ja komissaari totesikin, että jos me haluamme todellisen tehokkaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan, meidän täytyy tehdä yhteistyötä myös EUn ulkopuolisten maiden kanssa, alkuperämaiden ja kauttakulkumaiden kanssa. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Samalla kuitenkin nämä tarkistukset, joita meillä edessämme on Euroopan parlamentissa, tekevät miltei mahdottomaksi yhteistyön kolmansien maiden kanssa näissä kysymyksissä. Olen kovin pettynyt siihen, että tämän talon enemmistö on sitä mieltä, että laittoman maahanmuuton torjunta ja kolmansien valtioiden kansalaisten palauttaminen, sikäli kun ne ovat laittomia, ei ole tärkeää. EPPlle se on tärkeää. Kaikki tavoitteet ovat tärkeitä. Ja siksi olemme esittäneet tarkistuksia Jotta voisimme tehdä tästä realistisemman rahaston, haluan vedota kaikkiin kollegoihin, jotka ovat tämän realistisen näkökannan kannalla tukemaan meitä huomisessa äänestyksessä. Kiitoksia. Kiitokset edustaja Lenars. Ja sitten annan puheenvuoron sd ryhmän nimissä edustaja Cecil Kiengelle. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen tekemästäni työstä kun kyse on maahanmuuttoviroista EUn suuntaan, niin täytyy pohtia myös tehokasta kotouttamispolitiikkaa. Politiikkaa on jatkuvasti päivitettävä ja on kunnioitettava niitä järjestelyitä, jotka on määritelty artiklassa 80 seusopimuksessa. Me olemme vahvistaneet myös tässä rahastossa kotouttamisen periaatteen. Vain holistisella, kokonaisvaltaisella politiikalla voimme vastata niihin tavoitteisiin, joita komissio on määritellyt maahanmuuttopolitiikalle ja jonka myös parlamentti omassa päätöslauselmassaan vuonna 2016 huhtikuussa vahvisti rahastoa on uudistettava niin, että se on tehokkaampi ja on myös varmistettava haavoittuvien ryhmien oikeuksia, naiset, lapset. Tarvitaan myös tehokkaampaa kotouttamispolitiikkaa, laillisia väyliä EU-hun on saatava turvallisuutta lisää niin, että saamme lisää joustavuutta tähän rahastoon. Oletamme, että EUn hallitukset jäsenvaltioissa suuntaavat rahoitusta prioriteetteihin ja unionin toimiin niin, että näin saadaan lisäarvoa koko unionille, niin että saadaan solidaarista politiikkaa. Kiitos. Kiitokset edustaja Kienge. Sitten ECR-ryhmän nimissä puhuu edustaja Kristiina Wiinberg puolitoista minuuttia. Teillä olkaa hyvä. Kiitos puhemies. EUn kohtalo ei tule vain talouskriisistä tai ympäristöstä EU tulee tuhoutumaan siihen, että se ei toimi riittävästi estääkseen taloudellisten laittomien maahanmuuttajien tulvan. Se, että kolminkertaistetaan rahat turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoon, tätä kautta luodaan tilaisuus sille, että ihmiset hakeutuvat jäsenvaltioihin hakemaan tur onneaan koska he saavat avoinkätisemmät edellytykset, jonka kautta lisätään maahanmuuttoa EUun. Puhutaan siitä, miten tärkeää on kotouttaminen tässä rahastossa. tässä puhutaan assimilaatiosta. Me olemme Ruotsissa nyt käyttäneet valtaisia summia vuosikymmenen aikana veromaksajien varoja turhiin hankkeisiin, joilla on pyritty integroimaan valtaisa määrä maahanmuuttajia, joita minun maahani on tullut. Mitkään kottamishankkeet, joita nyt toteutetaan, eivät ole sellaisia, jotka olisivat aiheuttaneet mahdollisuuksia. On saatu aikaan erillisiä kustannuksia. Samaan aikaan koulut ovat noudattamasta ruotsalaisia periaatteita siksi, että ne voidaan nähdä kielteisesti. Minä ehdotan, ehdotin live-valiokunnan sitä, että rahaston rahoitus tulisi puolittaa ja pitäisi osoittaa rahoista yli 8 prosenttia sellaisiin toimenpiteisiin, joilla vähennetään maahanmuuttoa Euroopan unionin on tärkeää puuttua, että henkilöt, jotka yrittävät laittomasti EUn rajat palautetaan takaisin kotimaihinsa ja että ne, joilla on oikeus jäädä maahan, heidän pitäisi mahdollisimman pikaisesti assimiloida meidän yhteiskuntiimme. Kiitokset edustaja Wienberg. Sitten vihreiden ja Euroopan vapaa alianssiryhmän nimissä puhuu edustaja Ska Keller. Teillä on minuutti, olkaa hyvä. Thank you and... Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle. Erityisesti haluaisin kiittää teitä siitä, että olette tukenut aloitettamme paikallisviranomaisille ja yhteisölle, koska siellähän nämä toimet tehdään. Siellä Euroopan kansalaiset auttavat avun tarpeessa olevia. Tämä on todella hienoa. Se on se Eurooppa, jonka meidän täytyy nähdä. On hienoa laittaa rahat sinne. Toisaalta kuitenkin on ihan illuusio ajatella, että muut maat voivat ratkaista ongelmamme että me luomme jonnekin Egyptiin tai ihan sama minne jotain suljettuja keskuksia ja näin ongelma häviää. Se ehdottomasti rikko ihmisoikeuksia on Euroopan unionin arvojen vastaista. Raha ei tulisi laittaa sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat tämän unionin arvojen vastaisia. Euroopan unioni tarvitsee ihmisoikeuksia ja solidaarisuutta. Meidän täytyy varmistautua siitä, että rahastoa voidaan todella käyttää integraation ja nämä ihmiset ovat olleet aktiivisia tuolla kentällä jo nyt. Kiitokset eh, edustaja Keller. Ja sitten annan GUE-ryhmän nimissä puheenvuoron edustaja Martina Andersonille. Olkaa hyvä, teillä on minuutti. The scale of life law. Kuinka moni ihmishenki on päättänyt eh, Välimereen EUn maahanmuuttopolitiikka on sallinut sen, että tuhannet pakolaiset ovat menettäneet henkensä merellä. EU on pessyt kätensä vastuusta tästä humanitaarisesta kriisistä. Libyan rannikkovartiosto edelleenkin raahaa pakolaisia merikelvottomilta alukselta pidätyskeskuksiin mätänemään. Pakolaiset nääntyvät nälkään, heitä hakataan, he eivät saa juomavettä, heidän on pakko elää järkyttävissä oloissa ja jotkut jopa tapetaan. Kriisin laajuus on pahentunut EUn turvapaikkapolitiikan takia. Häpeä kansanpuolueelle ja äärioikeistolle, jotka haluaisivat käyttää sitä mahdollisuutta, että haavoittuvat ryhmät palautetaan näihin toimimattomiin valtioihin. Me tarvitsemme kestäviä ratkaisuja, jotka pohjautuvat turvallisuudelle, arvokkuudelle ja perusoikeuksille. Kukaan ihminen ei voi olla laiton ihminen. Kiitokset edustaja Andersson. Äh, sitten annan puheenvuoron äh, EFDD-ryhmän nimissä edustaja Bill Etheridgeille. Teillä on kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Keskiviikko 6.3. Franz Timmermans, arvostettu kollega, sanoi, että Eurooppa ei enää koe sitä maahanmuuttokriisiä, jonka se koki vuonna 2015. Tätä tukee YK, tilastot, jotka osoittavat 89 prosentin vähennyksen vuodesta 2015-2018 asti Välimeren ylityksessä. Hyviä uutisia, eikö? Mutta ihan yhtäkkiä nyt ollaankin sitten tässä näin. 10 miljardin euron paketti, jonka avulla hoidetaan turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiä. Siis ongelma, joka Timmermansin mielestä ei ole mikään juttu. No mihin rahat sitten käytetään? No, siinä on lahjukset kolmansille maille, jotta nämä perustaisivat leirejä, johon voidaan sijoittaa ihmisiä. Se sisältää rahat, joiden avulla maksetaan EUn sisällä oleville maille, jotta nämä ottaisivat vastaan maahanmuuttajia omiin maihinsa. Ja aika epämääräisen summan yleisesti ottaen vain poliittiseen käyttöön, jota ei ole mitenkään erityisesti määritelty. Mutta toivottavasti tämähän nyt on vain 10 miljardia veromaksajien rahaa, ei sen kummempaa. Ja se, mistä tässä itse asiassa on kysymys, on järjestöstä, joka on päättänyt, että se ei voi pysäyttää massamaahanmuuttoa. Ja itse asiassa se on oikeastaan sitä mieltä, että se on aika hyvä idea. Eli siksi varmistaudutaan siitä, että kaikki solidaarisuuden nimissä tämä ihana sana, joka niin usein kuollaan, saavat oman osuutensa ja jokaiselle maksetaan siitä, että nämä ottavat ihmisiä maastaan riippumatta siitä, mitä ihmiset näissä maissa ovat mieltä. Sillä älkäämme unohtako, että se kauhea asia näissä paikoissa on populistit, ne järkyttävät ihmiset, jotka kuuntelevat, mitä äänestäjät sanovat. Ja Euroopan vaalit tulevat. Ja Westminsterin tämän iltaisten surullisten tapahtumien seurauksena vaikuttaa siltä, että yhdistynyt kuningaskunta saattaa osallistua jopa Euroopan vaaleihinkin. Uskotteko todella, että tämänkaltaiset menettelyt jäävät huomiota? Teillä on ollut ongelma ihmisten kanssa kautta EUn jotka ovat osoittaneet EU-vastaisuutta. Yksi kolmasosa äänestäjistä äänestää voimassa olevaa hallintoa vastaan. Jos yhdistynyt kuningaskunta on vielä yhdessä EU-vaaleissa mukana ja meillä tämänkaltaisia ongelmia on käsitteillä, niin silloin teillä on todella nautittava mahdollisuus 20-35 Faragea, jotka täällä parlamentissa riehuvat jos te tällä tiellä jatkatte, niin ehdotan teille kovasti sitä, että sanotte kollegoille, että Brexit-homma tulee hoitaa nopeasti kotiin. Muussa tapauksessa tulevaisuus on erittäin epämiellyttävä. Kiitokset edustaja Etheridge. Ja sitten ENF-ryhmän nimissä edustaja Gilles Le Breton. Olkaa hyvä, teillä on minuutti. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies kun luodaan tämä uusi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston versio, EU aikoo toteuttaa jatkossakin tätä hullua politiikkaa. Teksti on katastrofaalinen. Se haluaa käyttää yli 10 miljardia euroa ma- äh, maahanmuuttajien kotouttamiseen ja laillisiin väyliin. Se haluaa myös rohkaista kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua, kun pikemminkin pitäisi puolustaa eurooppalaisia arvoja, ennen kaikkea naisten äh, arvokkuutta äh, islamin radikalisoitumista vastaan halutaan rahoittaa massiivisesti myös kansalaisjärjestöjä, jotka tukevat maahanmuuttoa, esimerkiksi Open Society, jonka johdossa on Soros, kun pikemminkin sitä vastaan pitäisi taistella. Jälleen kerran halutaan äh, eurooppalainen sivilisaatio pettää ja haluamme estää tämän. Kiitokset edustaja Le Breton. Sitten, koska en näe täällä edustaja Georgios Epidideijosta, niin siirryn suoraan yksittäisten edustajien puheenvuoroihin ja ensimmäiseksi haluaisin antaa puheenvuoron edustaja agustin diaz de mera garca consuegralle. olkaa hyvä teillä on puolitoista minuuttia. arvoisa puhemies herra komission jäsen turvapaikka ja maahanmuutto rahaston täytyy olla joustava väline, jotta voidaan kohdata haasteet asianmukaisesti tarvitaan riittävät, että voidaan reagoida uusiin kiintiöihin. Tämän rahaston täytyy olla unionin käytössä nimenomaan maahanmuuttokysymyksiin, että voidaan toteuttaa 2015 agendaa ja että voidaan, voidaan myöskin toteuttaa toimet Liberiassa. Libyassa. Tämä on hyvin tärkeää vuodensa välintä, voidaan vähentää painetta, joka liittyy maahanmuuttoon, jotta voidaan myöskin toteuttaa tarvittavat tehtävät, jotka ovat lakimääräisiä. On tärkeää, että henkilöt saavat asianmukaisen vastaanoton ja että voidaan myöskin huolehtia siitä, että saadaan tehokasta toimintaa. Turvapaikkakysymystä merkitsee yhtenäistä sanotaan tämä 10,4 miljardia, jota komissio ehdottaa tähän rahastoon – täytyy käyttää, että voidaan myöskin saada tehokkaampaa yhteistyötä aikaan alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa, niin että henkilöt, jotka tulevat, joutuvat jättämään maastaan, eivät sitten päädy rikollisten käsiin. Viime joulukuun neuvoston johtopäätöksissä puhuttiin työstä, jota ihmiskaupan te- harjoittajat tekevät, mutta kuitenkin edelleenkin täytyy todeta, että nämä ei ole riittävältä ponnisteluja, jotta voitaisiin keskeyttää tragedia, joka on olemassa. Niin tätä myöten tämän välinen täytyy olla sen, sitä pitää hyötyä ja sitä pitää vahvistaa. Kiitos. Kiitokset edustaja Dias de Mera Garcia. Ja sitten antaisin puheenvuoron edustaja Juan Fernando López Aguilarille. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, komission jäsen Anna Nyt olemme tulossa tämän vaalikauden loppuun kohti ja siihen ovat liittyneet tämä pakolaiskriisi ja maahanmuuttokriisi, joka ennen kaikkea on ollut luottamuskriisi jäsenvaltioiden kesken ja joka on osoittain puuttunut poliista tahtoa panna toimeen sitä lainsäädäntöä Euroopan tasolla, jota on hyväksytty parlamentissa. Ja tärkeää on, että tuetaan tätä mietintöä, jonka kollegamme edustaja Dalli on tehnyt, joka liittyy eurooppalaiseen turvakkeen maahanmuuttorihastoon, joka on osoittamassa 10,4 miljardia euroa seuraavissa monivuotisissa rahoituskehyksessä vuodessa 2021-2027, joka olisi vastaus, joka oli johdonmukainen vastaus niihin päätöksiin, joita on tehty, jotta saataisiin aikaan tällainen kokonaisvaltainen kannanotto maahanmuutto- ja pakolaiskysymykseen. Jäsenvaltiot eivät ole riittävästi toteuttaneet Euroopan lainsäädäntöä, mutta pitäisi toteuttaa sitä, jotta voitaisiin panna toimeen todellisella tavalla ne periaatteet, jotka liittyvät solidaarisuuteen. Sen ei pidä olla mitään toiveajattelua. Tämä on hyvin tärkeää. Kiitos puhemies. Kiitokset edustaja Lopez Aguilar. Ja sitten edustaja Emil Raade, yksi minuutti. Teillä on todellakin jo yksi minuutti. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto on tärkein väline sisäasiain alalla, äh, jonka avulla voimme hallinnoida maahanmuuttoa ja pakolaisten vastaanottoa. Tästä komissio on tehnyt meille ehdotuksen. Maahanmuuttokysymys varmasti pysyy esityslistoillamme ja mikä jäsenvaltio ei saa jäädä yksin hoitamaan näitä kysymyksiä. Bulgaria on maahanmuuttoasioissa ollut eturintamassa viime vuosina ja tämän takia olen vakuuttunut siitä, että osa rahaston varoista tulisi käyttää laittomien maahanmuuttajien palauttamiseen alkuperämaihinsa. Alle 40 prosenttia laittomista ovat sellaisessa tilanteessa, että heitä ei koskaan voida palauttaa – emme voi tätä hyväksyä. Emme voi hyväksyä myöskään sitä, että EU on kaikkien niiden pelastus, jotka hakevat vain parempaa taloudellista tulevaisuutta. Kiitos. Kiitos edustaja Radev. Ja sitten vielä edustaja Peter Niedermüller, olkaa hyvä. Teillä on minuutti. Kiitos. Yhteinen eurooppalainen pakolaispolitiikka perustuu solidaarisuudelle ja vastuun jakamiselle. Ja vaikka pakolaisten lukumäärä viime kuukausina jatkuvasti on alentunut, pakolaiskysymys edelleenkin on vakava haaste Euroopan unionille ja jäsenvaltioille. Tässä tilanteessa on erityisen tärkeää, että unioni antaa rahoitustukea ja varmistaa, tämä tuki varmistetaan. Se, että tuetaan jäsenvaltioita, on hyvin tärkeää, mutta tärkeää on, että myöskin tuetaan tärkeimpiä laitoksia, jotka ovat osa Euroopan pakolaispolitiikkaa. Tässä on erityisen valitettavaa se, että neuvosto ei päässyt yksimielisyyteen Euroopan pakolaisviraston aikaansaamisesta. Tämä on asia, joka kuuluu yksinomaan neuvoston vastuulle. Samaan aikaan on kuitenkin tärkeää, että tällä rahastolla on keskeinen tehtävä siinä, että se tukee kotouttamista, nimittäin todellista turvallisuutta ei synny ilman kotouttamista, vaikka olisi kuinka seiniä ja muureja, niiden kautta ei tule turvallisuutta. Kiitos edustaja Niedermüller. Ja nyt sitten minulla on yksi pyyntö puheenvuorolistan ulkopuolelta. Edustaja Notis Marins, olkaa hyvä. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Ταμείο Kiitoksia puhemies. Maahanmuutto- ja turvapaikkarahasto voi ja sen tulisi olla tärkeässä roolissa silloin, kun maahanmuuttovirtojen paine kohdistuu Eurooppaan ja sen tulisi myös tukea niitä maita, jotka ovat etulinjassa, jotka ottavat vastaan tämän suurimman määrän pakolaisia, jossa asukkaat todella pyrkivät tukemaan maansa ponnistuksia, jotta pää pysyisi veden pinnalla ja samalla otetaan vastaan näitä maahanmuuttajia. Mutta on myös paljon laittomia maahanmuuttajia, jotka tulevat Egeanmeren saarille tällä hetkellä. Palautuksiakin täytyy painottaa, sillä meidän täytyy lähestyä tätä kysymystä tehokkaasti, varsinkin Egeanmeren saarella ja Kreikassa, jossa meillä on tuhansia laittomia maahanmuuttajia, jotka eivät eh, ansaitse kansainvälistä suojaa, jota tulisi palauttaa niihin maihin, joista tulivat. Kiitos edustaja Marias. Ja vielä toinenkin puheenvuoropyyntö puheenvuorolistan ulkopuolelta on ja sen saa eh, edustaja Julie Ward olkaa hyvä. Um, Puhemies. EUn turvapaikkapolitiikan taloudellisen puolen parantaminen on oleellista. Sen takia edistys tämän ehdotuksen myötä onkin tervetullutta. Kollegani Miriam Dalli esittelijänä on vahvasti painottanut sitä, että paikallisilla viranomaisilla on keskeinen rooli Euroopan turvapaikkapolitiikassa. Hän on keskittynyt ihmisoikeuksiin ja aivan erityisesti ihmisen arvokkuuteen. Tämä on oleellista. EUn ja sen jäsenvaltioiden omaksuma lähestymistapa on ollut häpeällinen. On tärkeää, että otamme etäisyyttä tähän suuntaukseen. Olen huolissani siitä, että äh, monia ihmisiä painostetaan vapaaehtoisesti palaamaan alkuperämaahansa. Viranomaisten tulisi varmistaa, että mahdolliset palaajat todella aidosti ja vapaasti ovat suostunut, suostuneet palaamaan. Näin ei aina tällä hetkellä ole. Kautta EUn kansalaiset ja ruohonjuurijärjestöt ovat ottaneet vastuun humanitaarisesta avusta ja pakolaisten vastaanotosta. Ja usein olen puhunut salissa Kaleen äh, leiristä, jossa ihmiset auttavat äh, kadulla asuvia pakolaisia. Pahoittelen, mutta me emme voi jatkaa tätä istuntoa keskiön jälkeen, joten minun täytyy olla tiukkana. Mukaan lukien komissaari. Pahoittelen kovasti. Eli nyt antaisin puheenvuoron komissaari Avramopoulosille. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Okei. Okay. Hyvät kollegat, EUn budjetti on muutakin kuin pelkkä toimi. Se on selkeä ja konkreettinen EUn poliittisten prioriteettien ilmaisu. Komissio on täysin sitoutunut jatkamaan yhteistyötä teidän kanssanne ja neuvoston kanssa, jotta voidaan aloittaa neuvottelut mahdollisimman pikaisesti ja odotan mielenkiinnolla neuvottelujen jatkamista. Kiitos. Kiitos komissaari Avramopoulos ja sitten lopuksi esittelijä edustaja miriam dalli teillä on pari minuuttia olkaa hyvä. kiitoksia jälleen kerran kiitoksia kollegoille myös näistä puheenvuoroista. Olette aivan oikeassa siitä, että painotatte sitä, että meidän tulee auttaa jäsenvaltioita silloin, kun ne sitä tarvitsevat. Tämä on myös valiokunnan kanta. Se, että käytetään minimimäärä varoja EUn maahanmuuttopolitiikka ei sinänsä ole mikään este. Sen avulla kanavoidaan rahoja niihin tavoitteisiin, joita komissio on tähän mennessä asettanut prioriteeteiksi. Näin tuetaan joustavuutta. Se ei kuitenkaan poissulje sitä, että taattaisiin minimitason rahoitus rahaston tavoitteille. Toiseksi se, että asetetaan katto ulkoiselle rajoitukselle, varmistaa sen, että tämä rahoitusväline tulee käytetyksi sen alkuperäiseen tarkoitukseen sisäinen rahoitusväline, siis maahanmuuttokysymyksiin. Meidän tulee tukea eturintamassa olevia jäsenvaltioita. Kolmansia maita rahoitetaan ulkoisten välineiden avulla, eikä kenenkään tulisi odottaa sitä, että tämä rahasto kompensoi sellaisia rahastoja, jotka eivät hoida tehtäviään. Lopuksi sitten palautuksista. Jäsenvaltiot tällä hetkellä käyttävät 43 prosenttia AMEFista palautukseen ilman mitään vähimmäisvaatimusrajaa. Palautus on varaston tavoite, rahaston tavoite ja se ei ole muuttunut. Meidän tulee vahvist- varmistaa se, ettei se ole ainoa rahaston tavoite. Meidän tulee myös huolehtia siitä, että tässä todetaan myös väärinkäytöksiä. Kiitoksia kaikille. Jäämme odottamaan huomista äänestystä ja kiitoksia tästä keskustelusta. Kiitokset esittelijälle, kiitokset edustaja Dalli. Ja näin sitten tämä keskustelu on päättynyt ja tästä toimitetaan äänestys huomenna ja nyt voimme sitten siirtyä seuraavaan asiaan joka on illan toiseksi viimeinen. meillä on eh, edustaja tanja fajonin mietintö rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineestä ja haluaisin ensimmäiseksi antaa puheenvuoron edustaja fajonille neljäksi minuutiksi olkaa hyvä. Kiitos Puhemies, käytän kuusi minuuttia heti alkuun ja puhun äidinkieltäni. Viimeisien vuosien aikana Euroopan unionilla on ollut vastassaan lukuisia haasteita. Ne ovat murentaneet kansalaisten luottamuutta EUn politiikkaan. Nationalismin, populismin nousu on seurausta siitä, että EUn hallitukset eivät ole päässeet sopimukseen tehokkaasta maahanmuuttopolitiikasta solidarisuuden puute, epäonnistunut maahanmuuttopolitiikka on johtanut siihen, että on käytetty politiikkaa oikeistolaisen politiikan eduksi ja on luotu juoppaa kansalaisten ja valtioiden välille ja luottamus unionin ja Schengenin on murentunut. Kun katsomme Schengen-alueen maita, täydentävistä toimista huolimatta ulkorajoilla, vaikkakin pakolaisia nyt tulee paljon vähemmän EU-hun, niin nämä maat ovat yli kolmen vuoden ajan säilyttäneet sisäiset rajatarkastukset ilman varsinaisia perusteita. Minun on kovin vaikea perustella kansalaisille omassa maassa, niin miksi eh, rajatarkastuksia tehdään näillä sisäisillä rajoilla? Schengenin säilyttäminen vapaan liikkuvuuden alueella rajattomana alueena EUna, EUn integraation symbolina riippuu pitkälti poliittisesta älykkyydestä ja johtajien vastuullisuudesta. Tämä vastuu ja tietoisuus kuitenkin on puutteellista. Luonnollisesti tarvitsemme turvalliset ulkorajat, mutta tämän lisäksi tarvitsemme myös riittäviä rahastoja EU:ssa. On hyvä, että nyt keskustelemme ehdotuksesta, jonka pohjalta budjetista annettaisiin yli 9 miljardia rajaturvallisuuteen ja viisumipolitiikkaan. Kyse on isosta rahasummasta, jolla saadaan paljon aikaa, jos se käytetään viisaasti. Tällaiset rahoitusvälineet ovat äärimmäisen tärkeitä EUn kansalaisille. Näin saamme konkreettisia toimia aikaiseksi EUn politiikalla ja näin pääsemme entistä lähemmäksi kansalaisia. Aivan erityisesti haluan todeta, että 70 miljoonan euron minimiosuus käytettäisiin toimiin myös Sloveniassa, jossa äh, hallinnoidaan yhtä Schengenin maarajoista, joka on kovien haasteiden edessä. Tuomme myös äh, rahastolla jäsenvaltioiden toimia kahdessa pilarissa. Ensinnäkin integroitu rajavalvonta – Kyseessä ovat sekä maarajat että merirajat, mukaan luettuna pelastusoperaatiot merialueilla. Niin ikään äh, kyse on laittoman maahantulon estäminen, rikollisuuden estäminen sekä äh, tietojärjestelmät, joita käytetään sekä tavara- että henkilöliikenteen valvonnassa. Äh, rahoituksella tuetaan myös yhteistä viisumipolitiikkaa jäsenvaltioiden toteuttamana. 60 prosenttia prosenttia rahastosta käytetään kansallisiin jäsenvaltioiden ohjelmiin ja 40 prosenttia on tarkoitettu toimiin, joita unioni suoraan rahoittaa. Tämä väline takaa sen, että toteutetaan politiikkaa, joka pohjautuu solidaarisuudelle sekä tasa-arvoiselle taakanjaolle jäsenvaltioiden välillä. Kyse on myös luottamuksesta. Neuvotteluissa onnistuimme myös varmistamaan sen, että ainakin 20 prosenttia rahastosta käytetään viisumipolitiikkaan, ja tästä olen hyvin tyytyväinen. Niin ikään haluamme helpottaa rajan ylityksiä silloin, kun kyse on bona fide matkaajista, jotka eivät tarkoita minkäänlaista uhkaa EUlle. Schengenin äh, mm. alue on yksi tärkeistä saavutuksista, jota Euroopan unioni on saanut aikaiseksi. Se koskee sekä kansalaisia että yrityksiä. Schengen on myös yksi tärkeimmistä välineistä, joilla kansalaiset äh, voivat todella ymmärtää, mitä perusoikeudet tarkoittavat, mitä vapaa liikkuvuus tarkoittaa ja mitä sisämarkkinat tarkoittavat olemme onnistuneet äh, vahvistamaan myös ihmisoikeusmääräyksiä ja perusoikeusmääräyksiä. Älykkään tietotekniikan avulla, rajavalvonnan avulla äh, henkilötietojen rikkomissa vaarat ovat yhä vakavampia. Tämän onnistuimme välttämään. Mukana on myös määräyksiä, jotka sitovat jäsenvaltioita silloin, kun ne täytäntöönpanevat toimia. On kunnioitettava sekä kansainvälistä että eurooppalaista lainsäädäntöä ennen kaikkea äh, palautuskieltoa. Kun kyse on järjestelykeskuksista, hotspotseista, onnistuimme parantamaan sitä määräystä, joka liittyy kansainväliseen suojeluun ja ennen kaikkea haavoittuvien ryhmien suojeluun mukaan luettuna lapset. Rahasto, josta nyt keskustelemme, on yksi keskeisistä välineistä, jolla tuemme Euroopan unionin politiikan täytäntöönpanoa. Katsommekin, että tämä rahasto seuraavan seitsemän vuoden aikana ei ole tarkoitettu kolmansien maiden toimien rahoittamiseen. Rajavalvonta, rajahallinto ei voi keskittyä pidätyskeskuksiin kolmansissa maissa tai siihen, että delegoidaan valtuuksia rajavalvonnasta kolmansille maille. Avoimuuden lisäämiseksi olemme ehdottaneet, että kansalaisyhteiskunta ja alue Eh, alueelliset ja paikalliset viranomaiset saisivat myös eh, tietoa näistä ohjelmista ja Euroopan parlamentilla tulisi olla valvova rooli, jotta ei synny mitään epäilyksiä. Kiitokset esittelijälle, kiitoksia edustaja Fajon. Ja sitten eh, komission puolesta komissaari Avramopoulos. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Thank you. Dear colleagues. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat, Edustaja Fajon. Olen jo ensimmäisessä keskustelussamme korostanut tiettyjä horisontaalisia kysymyksiä, jotka koskevat kaikkia kolmea rahastoa, kuten esimerkiksi tarve joustavuuteen ja synergiaan kaikkien muiden rahastojen kanssa. Ja odotan, että neuvosto pian hyväksyy neuvottelumandaattinsa. EU-rahoitus on äärimmäisen tärkeää, kun halutaan luoda ja pitää yllä vahvoja ulkorajoja. Nyt jo, kun ollaan neljä vuotta oltu tämänhetkisessä rahoituskehyksessä EU-rahoituksella, on koulutettu yli 9000 rajavartijaa. EU-varoista saatu rahoitus on myös tukenut eturintaman jäsenvaltioita suuressa maahanmuuttopaineissa EUn ulkorajoilla. Tämänkaltaiset ponnistukset, niitä täytyy ylläpitää ja vahvistaa, kun maahanmuutto haasteet kasvavat ja EUn rajoille syntyy ennakoimattomia tilanteita. Lisäksi synergia unionitoimien kanssa muilla aloilla. Näitä on tärkeää vahvistaa, jotta voidaan maksimoida vaikutuskentällä. Komission vastaus tuleviin haasteisiin on ollut selvä. Olemme ehdottaneet sitä, että luodaan uusi erillinen integroidun rajavarvioinnin hallinnointi ja integroidaan tämä pysyvän joukon kanssa uusi rajavartiorahasto edesauttaa tullitarkastusten tekemistä jäsenvaltiossa rahoittamalla tullitarkastuksia. Toisaalta rajavartioväline ja viisumin väline käyttää yli 8 miljardia euroa vahvistaakseen ulkorajoja jotta se tukisi yhteistä viisumipolitiikkaa ja auttaisi jäsenvaltioita kehittämään suuren mittakaavan tietojärjestelmiä ja päivittämään tämänhetkisiä järjestelmiä uusien vaatimusten mukaisiksi. Tämä merkitsee kolminkertaista lisäystä verrattuna tämänhetkiseen välineeseen Lisäksi komissio on ehdottanut, että se parantaisi kapasiteettia mahdollistamalla nopean rahojen käyttämisen siinä tapauksessa, että suuria synergiaetuja saadaan aikaiseksi. Lisääntynyt joustavuusvälineessä mahdollistaa sen, että rahoituksen allokointia voidaan mukauttaa kentällä tapahtuviin muutoksiin, kuten myöskin e- esimerkiksi ulkorajoilla tapahtuvaan epäsuhtaiseen paineeseen johdonmukainen lähestymistapa voidaan tehdä parantamalla myöskin yhteistyötä rajaviranomaisten kanssa. Yhteistyö kolmansien maisten kanssa on toinen tärkeä pilari vahvaa rajavalvontaa, se, että mahdollistetaan rajavartioidemme yhteistyö vastakumppaninsa kanssa kolmansissa maissa läheisessä, yhteensopivassa, yhteensopivalla tavalla – estää myös sen, että niin monia ihmishenkeä ei menetetä merillä. Tämä vahvistaa myös ulkoista ulottuvuutta ja tuo lisäarvoa niihin toimiin, joita rahoitetaan rahastosta. Kuten sanoin aiemmin, ulkoisten toimien rahoituksen rajoittaminen ja vain poikkeustapauksissa yhteistyön tekeminen kolmansien maiden kanssa mahdollistaa sen, että voimme tehdä toimiamme silloin, kun niitä tarvitaan eniten. Jään odottamaan teidän näkemyksiänne näin myöhäisenä iltahetkenä. Kiitokset komissaari Avramopoulos. Ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron ulkoasianvaliokunnan nimissä edustaja Edward Kukanille. Olkaa hyvä, teillä on minuutti. Madam Chair, puhemies. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle, edustaja Fajonille hyvästä työstä. Ulkoasivalikunnan lausunnon laatijana minä tuin tätä säädöstä ja pyysin suurempaa roolia Euroopan parlamentille sen hallinnoinnissa. pyydämme sitä, että parlamenttia kuullaan, kuten rahoituspäätöksiä ja kun raportoidaan tämän välinen käytöstä. Tämä väline tähtää siihen, että turvataan liikkumisvapaus – mutta siinä erityisesti kiinnitetään huomiota siihen, että tehokkaasti ja voimakkaasti hallinnoidaan rajoja. Tässä pidän hyvänä sitä, että määrärajoja lisätään tähän, koska niiden kautta pyritään nimenomaan keskittymään menojen laatuun ja pyritään myöskin parempaan seuranta- ja arviointikehitykseen. Voisin sanoa, että on ehdottoman välttämätöntä, että tämä rahasto täydentäisi unionin muita ulkoisen välineitä, tai sellaisia välineitä, joilla on ulkoinen ulottuvuus. Sen tulee myöskin noudattaa perusoikeusmääräyksiä ja Euroopan unionin oikeudellisia välineitä. Kiitos. Kiitokset edustaja Kukan. Ja sitten budjettivaliokunnan nimissä puhuu edustaja Monika Holmeier. Olkaa hyvä, teillä on minuutti. Hyvät kollegat, herra komission jäsen, rouva puhemies. Aluksi haluaisin sanoa, että olen iloinen siitä, että komissio on tehnyt hyvän ja johdonmukaisen esityksen, mikä koskee tulevaa Frontexia. Puhun siitä edelleen tällä nimellä, koska se on kaikkein yksinkertaisin versio ja tapa puhua siitä. Se, että ulkorajoja suojataan, on jotain, mitä tarvitaan, kunnes jäsenvaltiot ovat valmiita hyväksymään tällaisen voimakkaamman vahvistetun konseptin, ja jotta se voidaan panna toimeen ja jotta voidaan varmistaa ulkorajojen suoja. Me budjettivaliokunnassa olemme tietysti valmiita tekemään kaikkemme, jotta rahoitus tulevaisuutta varten ja ne kaikkea nyt ensi ja seuraavat vuotta varten ovat olemassa ja samoin kuin myöskin ovat asianmukaisesti mukana rahoituskehyksessä. Olen iloinen siitä, että sitten saadaan aikaan oikeusperusta niin, että se, mikä on yhteistä, nimittäin se, että me toimimme yhdessä rajojen survaamisesta ja turvallisuudesta, että tämä varmistetaan. Kiitokset edustaja Holmeier. Ja siirryn nyt sitten yksittäisten edustajien, anteeksi, ryhmien puheenvuoroihin tietenkin. Eli ensimmäiseksi EPP-ryhmän nimissä edustaja Kuolio. Olkaa hyvä, Carlos Kuolio arvoisa puhemies komission jäsen hyvät kollegat aluksi haluan kiittää kollega fajonia erinomaisesta yhteistyöstä. haluan korostaa sitä että ulkorajakysymys on eussa jatkossakin keskeisenä esillä turvallisuuskysymyksen kautta tai riskien näkökulmasta? Tämähän liittyy ja myös siihen, että tarvitaan lisää rahaa. Jäsenvaltiot ovat päätoimijoina ja tarkoitus on vahvistaa rajavalvonta toimia. Ja tässä tarvitaan oikeastaan varojen viisinkertaistamista. Haluamme parempaa rajavalvontaa ja toisaalta mm, haluamme myös laillisia väyliä EU-hun. Aivan niin kuin on jo mainittukin, tarvitaan entistä enemmän solidaarisuutta. EU ei voi toimia vain hätäratkaisujen kautta –